heittäisimme rahaa suoraan roskiin. Kiitos. Thank you very much, miss. Kiitoksia, edustaja Repo. No niin. Milloin neuvoston ensimmäisen käsittelyn tulokset, jotka nämä julkaa julkaistaan myöskin pöytäkirjassa sitten seuraavassa kokouksessa, niin meidän toim- toimi aikojen perusteella. Ja sitten sen lisäksi EPP on esittänyt seuraavia nimityksiä. Arabian alueen valtuuskuntaan henkilö ja sitten myöskin täällä Kroatian valtuuskuntaan on nimetty henkilö ja sosiaalidemokraattinen ryhmä on Andra Kotsolinia pyytänyt budjettivaliokuntaan. Ja kukaan ei vastusta näitä nimityksiä, jotka ovat myöskin pöytäkirjassa. Edustaja Keli, vastaako tätä näin? Ei, hyvä. Nämä ovat hyväksytty siis. Tämän kokouksen pöytäkirja tullaan julkaisemaan. Jos ei tähän ole vastustusta, niin nämä tullaan sitten hyväksymään ja välitän tiedoksi kyseisille henkilöille. Tämä kokous on päättynyt. Kiitoksia. Grazie, Mr. Kelly. Grazie. grazie. Ja kiitoksia myös edustaja Kellille.